ENF-ryhmiltä pyynnön, että valiokuntien ja interparlamentaaristen valtuuskuntien kokoonpano tehdään muutoksia. Nämä muutokset lisätään pöytäkirjoihin ja kaikki huomautukset katsotaan hyväksytyksi, ellei huomautuksia tule pöytäkirjoihin määräaikaan mennessä. Ja haluaisin myöskin kertoa parlamentille,